pitkän konfliktin seurauksista. Kiitoksia kollega Potocnik. Nyt on siis tämän päätöslauselman käsittely päättynyt ja meillä on vielä seitsemän tarkistusta, joista me sitten äänestämme näiden keskustelujen jälkeen. Seuraava teema on Meksikon paheneva väkivalta. Ensin päätöslauselman laatija Herra Jauregi Atondo, puolitoista minuuttia alkaa. Sí. Señor presidente, quiero empezar por... Puhemies, aluksi sanoisin, että Meksikon suuri demokratia. Se on demokratia, joka on vähitellen kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ja se on ystävä EUlle. Ja Meksikon kanssa meillä on assosiaatiosopimus. Ja myöskin haluaisin sanoa, että Meksiko käy kovaa taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumekauppaa vastaan. Mutta nyt tänään täällä parlamentissa puhutaan Meksikosta ihmisoikeuksien yhteydessä, koska siellä on huomattavasti lisääntynyt väkivalta, josta kärsivät lähinnä kansalaiset. Ja jatkuvasti ilmoitetaan vakavista tapauksista, joissa on rikottu ihmisoikeuksia. Päätöslausema, jonka suuret ryhmät parlamentissa ovat tänään hyväksyvät, pohjautuu kunnioitukselle ja konsensukselle. Ja totta kai siinä puhutaan tästä kontekstista, jonka juuri mainitsin. Ja Meksikon pitäisi nyt jatkaa tällä demokratian oikeusvaltion tiellä, mutta pyytäisin myöskin neljää asiaa. Ensinnäkin varmistetaan, että on lehdistön vapautta koska toimittajia on ahdisteltu. Myöskin pitää suojella järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, koska on hyökätty ja uhkailtu tällaisia järjestöjä vastaan, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Pitää varmistaa, että naiset, jotka kärsivät väkivallasta, koska naisia on tapettu, ja täytyy poistaa rankaisemattomuus. Ja pyydän tätä, parlamentin pitää pyytää tätä Meksikolta, ja tällä tavalla voimme jatkaa suhteita Meksikoon. Niin, sitten annan puheenvuoron kollega Weberille kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, tällä viikolla vietettiin kansainvälistä naistenpäivää ja täällä parlamentissa oli kaikilla EU-kielillä julisteita, joissa sanottiin, että väkivalta naisia vastaan on mahdollista lopettaa. Tänään me keskustelemme väkivallasta Meksikossa ja mielestäni on aivan normaalia ja luonnollista myöntää ja tunnustaa, että meksikolaiset naiset alkuperäisväestöihin kuuluvat ja kuulumattomat ovat paikallisten ja yleisten viranomaisten suojeluksen ulkopuolella tai nauttivat vain vähän suojelusta. He saavat kaikenlaista väkivaltaa osakseen perheväkivallasta, seksuaaliväkivaltaan, kidutukseen, Eh, jota harjoittavat poliisi ja armeijan jäsenet, ja jopa murhia tapahtuu. Tähän saakka valitettavasti Meksikon viranomaisten vastaukset ovat olleet tehottomia, ja sen takia puhutaan lähes absoluuttisesta rankaisemattomuudesta, ja aivan oikein puhutaankin. Tämä päätöslauselma pyytää Meksikon eh, hallitusta tuomitsemaan naisten murhat. Tämä on kova sana, mutta melkein kaikki naisiin kohdistuvat murhat ovat rankaisemattomia. Yksi esimerkki. Mehikon osavaltiossa, tai Mehikon valtiossa viimeisten neljän vuoden aikana vain 11 prosenttia niistä rikollisista, jotka ovat murhanneet yli sata naista, on tuomittu naiset tuntuvat olevan myös oikeusjärjestelmän lempiuhreja. Millään muulla tavalla ei voida selittää sitä, että kaksi alkuperäisväestöön kuuluvaa naista Alberta Alcantara ja Teresa González tuomittiin 21 vuoden vankeusrangaistukseen, ovat olleet jo kolme vuotta vankilassa sen takia, että eräällä torilla sattuneen välikohtauksen aikana oli paikalla seitsemän liittovaltion tiedustelu palvelun jäsentä. Toivotaan, että tämän tilanteen naurettavuus ja epäoikeudenmukaisuus tulisi pian selväksi, mutta naisiin kohdistuma väkivalta alkaa perheestä. Ja minä toivon, että Meksikon lainsäätäjät pian parantavat yleistä lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi naisten vapautumisen väkivallasta ja normien asianmukaisen täytäntöönpanon. Olisi myös normaalia, että perheväkivalta ja raiskaus avioliitossa olisivat rikoksia rikoslain mukaan. Meksikon yhteiskunnan täytyy muuttua ja torjua naisiin kohdistuva väkivalta ja tätä varten myös kouluissa täytyy puhua tästä asiasta ja sen täytyy olla varsinainen koulutuksen prioriteetti. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Weber. Sitten kollega Bielan yksi minuutti, olkaa hyvä. Władze Meksyku, w tym przede wszystkim prezydent Felipe Calderon. Monien vuosien aikana Meksikon viranomaiset ovat käyneet peristä sotaa huumekartteleja vastaan – ja yli 4000 poliisia on ollut tässä mukana ja monissa tapauksissa ollaan ollut menestyksekkäitä ja on muun muassa pidätetty Senalaon ja Huoresin kartellien johtajia. Ja on 23 000 hehtaaria opiumviljelmiä ja suljettu 45 laitonta laboratoriota. Ja tuhansia ihmisiä on pidätetty. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että meksikolaiset kartellit luovat miljardien tuloja huomattavasti enemmän kuin Meksiko käyttää rikollisuuden torjuntaan. Nämä rikolliset käyttävät valtavia summia korruptioon, tuomareiden, poliisin lahjomiseen ja viranomaiset ovat häviämässä tämän sodan. 15 000 ihmistä sai surmansa vuonna 2006 ja erityisesti vaarassa ovat toimittajat, yli 60 heitä on kuollut äskettäin mukaan lukien Jorge Martínez. Ja ilman sitoumusta Meksiko koskaan voita tätä sotaa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Fisas Ajela. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät edustajat. Meksikossa on keskeinen huumekauppaongelma, joka aiheuttaa väkivaltaa ja tilanne on sellainen, että presidentti Calderonin hallitus on ottanut päättäväisen asenteen, jotta se saadaan poistettua. Se on väliaikaisesti päättänyt käyttää sotavoimia tässä taistelussa ja pidättänyt paljon henkilöitä ja takavarikoinut aseita. Armeija on hyväksynyt kaikki kansallisen ihmisoikeusvaliokunnan suositukset, myös ne, jotka koskevat armeijan omaa toimintaa koskevia valituksia. Hallitus myöntää ja tunnustaa myös sen, että sen täytyy tehdä suuria oikeus- ja turvallisuusuudistuksia ja on käynnistetty erittäin kunnianhimoinen oikeudellinen uudistus, jotta eh, ihmisoikeuksia noudatettaisiin ja rikolliset joutuisivat oikeuden eteen. EPP ryhmänä haluamme ilmaista solidaarisuuttamme Meksikon kansalle ja tuomita huumekaupan ja tuemme presidentti Calderonia hänen taistelussaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Lopuksi haluan vielä ilmaista tyytymykseni tästä sopimuksesta, jossa kaikki tämän parlamentin tärkeimmät ryhmät ovat mukana. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Fisas Ahela. Sitten kollega Versia yksi minuutti. Monsieur le Président, Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Vuodesta 2007 lähtien Meksikon ihmisoikeustilanne on huonontunut. Kansalaisjärjestöjen mukaan on tehty yli 6500 tappoa vuonna 2009 pelkästään. Calderonin hallitus on lähettänyt tuhansia sotilaita tietyille alueille ja tästä lähtien rikkomukset, joihin poliisivoimat ja armeija ovat syyllistyneet, niiden määrä on kasvanut. Kansalaisjärjestöt puhuvat valtion terrorista, alkuperäisväestöt ja aivan erityisesti naiset ovat joutuneet väkivallan kohteeksi. Olen tavannut joitakin heistä San Salvador Antengosta. Heitä, heidät oli raiskattu ja heitä olivat poliisit kiduttaneet. Näiden rikosten tekijät, rikokset tapahtuvat äh, vuonna 2006 toukokuussa, heitä ei ole rangaistu. Meksikon äh, viranomaiset äh, hyvin usein rikkovat ihmisoikeuksia vastaan ja tästä syystä me tulemme jättämään puhujan mikrofoni vietiin pois. Kiitoksia kollega Vergia, sitten kollega Loh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia se, miten kaduilla käytetään väkivaltaa huumetaistelussa Meksikossa, saapuvat eteemme jatkuvasti viestintävälineissä. Satoja naisia on murhattu maan pohjoisosissa ja näistä naismurhista on puhuttu parlamentissa sitä tuoma mietintökin. Mutta vaikka tiedämme, miten nämä ihmisoikeusrikkomukset vain pahenevat, Meksikon hallitus ilmeisesti ei kuitenkaan pysty tai ei halua torjua näitä ilmiöitä. Meidän pitää olla tiukkoja huumetaistelussa, mutta se ei korvaa kuitenkaan sitä, että hallitus toimii kunnolla. Sotilasläsnäolon lisääminen ja sotilastuomioikeuksien käyttö ja lähes täydellinen rankaisemattomuus ovat johtuneet siihen, että väkivalta on lisääntynyt Meksikossa. Jopa kansallinen ihmisoikeuskomitea on todennut, että väkivalta, sotilaiden harjoittama väkivalta on lisääntynyt. Yhä useammin halutaan hyssytellä näitä rikkomuksia ja tiedämme, että näille uhreille on jaettu hyvin paljon rahaa, jotta he vaikenisivat silloin, kun syylliset ovat sotilaita. EU on torjuttava rankaisemattomuutta Meksikon suhteen – ja meidän täytyy muistaa, että nämä ihmisoikeusrikkomukset johtavat siihen, voivat johtaa siihen, että emme jatka sopimusta Meksikon kanssa, mikäli ei huomattavasti paranneta maan ihmisoikeustilannetta. Kiitos. Kiitoksia kollega Lohpiler. Sitten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiseksi kollega Preda, yksi minuutti, olkaa hyvä eskaladarea violenelor în statele mexicane din zona frontierei cu statele unite. väkivallan kärjistyminen Meksikossa ja Meksikon ja USAn raja-alueella, erityisesti Ciudad Juarezissa, on erittäin huolestuttava. Viime kuukausi oli erittäin verinen ja liittovaltion vihanomaisten puuttuminen eh, sai aikaan yhä enemmän rikoksia, jotka liittyvät huumekauppaan Huumekaupan vastainen taistelu eh, tuo mukanaan rikollisklaanien välisen taistelun tuolla alueella ja tällöin tapahtuu äärimmäisen brutaaleja kuolemia. Meksiko on ääritapaus, joka näyttää kuinka vaikeata on taistella rikollisuutta vastaan kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. On erittäin tärkeää, että me täällä Euroopan parlamentissa annamme selkeän signaalin tukeaksemme Meksikon hallituksen toimia, jotta tämä järjestäytynyt rikollisuus saadaan mm, pois kitketyksi pois. Ja tällä tavalla myös siviiliväestön tilannetta parannetaan. Meidän täytyy myös rohkaista Meksikon viranomaisia tekemään tarpeellisia uudistuksia oikeusvaltion parantamiseksi, oikeusjärjestelmän ja rikosoikeudellisen järjestelmän parantamiseksi ennen kaikkea. Kiitoksia. Sitten kollega Gomez, yksi minuutti. no México está ligado ao narcotráfico e às disparidades sociais que a Väkivalta liittyy huumekauppaan ja köyhyyteen, ja rankaisemattomuuden torjunta on näissä kysymyksissä keskeinen. Meidän on parannettava oikeusjärjestelmä, jotta voidaan suojella todistajia ja uhreja. Monet nuoret naiset ovat joutuneet väkivallan kohteeksi ja se usein liittyy huumekauppaan. Meksiko on maailman naismurhien pääkaupunki, mutta viranomaisten on toimittava ja nämä tekijät on saatava syytteeseen ja meidän täytyy torjua ihmisoikeusrikkomuksia mukaan lukien toimittajien kohdistuvat rikokset. EUlla on strateginen kumppanuus Meksikon kanssa ja meidän täytyy tukea niitä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. He puolustavat myöskin oikeusvaltiota ja demokratiaa ja ilman ihmisoikeuksia ei ole oikeusvaltiota eikä demokratiaa. Kiitos. Gomez, Kiitoksia kollega Gomez. Seuraavaksi kollega Czarnicki, yksi minuutti, olkaa. Dziękuję Kiitos Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuulin juuri täällä vetomuksen sen suhteen, että ei tulisi allekirjoittaa sopimusta Meksikon kanssa. En oikeastaan ymmärrä tätä. Mehän yleensä annamme suosionosoituksia Meksikolle ja sen presidentille siitä, että siellä taistellaan tiukasti huumekartelleja ja mafiaa vastaan – ja meidän tulisikin antaa suosionosoituksiamme tällaisille toimille. Ja samaan aikaan meidän täytyy kuitenkin tuoda esille ongelmakohtia, jotta Meksiko ei riko ihmisoikeuksia. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää maan tilanne, maan, joka on jo vuosikymmeniä taistellut järjestäytynyttä rikollista rikollisuutta vastaan. Ja nyt tämän maan presidentti on julistanut sodan tätä vastaan ja meidän tulee tälle osoittaa suosiotamme. Mitä taas sitten uhreihin tulee, meidän täytyy painottaa sitä, että tällaisia uhreja ei, vastaan ei tule syrjää. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Tavaris, yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, colegas. Ainda hoje de manhã o sindicato... Kiitoksia, kollegat. Tänään aamupäivällä Meksikon vasemmisto ammattiliittoja, liittoihin kohdistui satojen poliisien saartotoimi. Kyse on samasta ammattiliitosta, joka ilmoitti yleislakosta 16.3. Ja herra Domingo Aguilar Vasquez on tällä hetkellä pidätettynä. Kaikkein sokeraavinta on se, että tällä tavalla ammattiyhdistysvapautta Meksikossa on hallituksen toimesta loukattu. Täällä me puhumme samalla rankaisemattomuudesta, Meksikon liittovaltion hallituksen rankaisemattomuudesta. Ja täytyy muistaa, että myös huumekaupan vastainen taistelu on erittäin tehotonta jos tällaiset huumekauppa kauppa, kaupan vastaiset hyökkäykset sekoittuvat ammattiliittojen vastaisiin hyökkäyksiin ja lisäksi on autoritäärinen hallinto ynnä muuta, niin onko tämä sitten demokratiaa? Meksikon demokratia eh, horjuu ja tämän parlamentin täytyy voimakkaammin tuomita tuo seikka. Meidän täytyy painostaa Meksikon hallitusta, jotta se lopettaisi tämän tehottoman toimen rikollisia vastaan, että se olisi vähemmän autoritäärinen suhteessa ammattiliittoon ja kansalaisyhteiskuntaan. Kiitoksia kollega. Tavaris, tässä olivat ryhmien puheenvuorot. Korhola, olkaa hyvä. Ottaa Meksikoa koskevassa päätöslauselmassamme kahta seikkaa. Ensinnäkin, kuten olemme kuulleet, väkivalta on kasvanut entisestään tämän vuoden puolella meksikossa jyrää suuria huumekartelleja ja niiden käyttämän väkivallan arvioidaan vaatineen jo viisitoista nolla ihmisen hengen. erityisen paha tilanne on lähellä meksikon ja usa n rajaa. meksikon hallitus yrittää saada tilannetta kuriin valtavin sotilas ja poliisitoimin. strategia on saanut myös paljon kritiikkiä osakseen. on selvää että vastuu huumekaupasta rahanpesusta ja niiden tuomista ongelmista koskettaa myös muita maita ja meksikolle on tarjottava yhteistyöapua toiseksi haluan nostaa esiin amnestyn tuoreet lausunnot koskien viranomaisten haluttomuutta suojella ihmisoikeusaktivisteja. erityisessä vaarassa ovat alkuperäiskansojen ja köyhien yhteisöjen oikeuksia puolustavat. kun ihmisoikeuksien ajaminen käy vaaralliseksi monet joutuvat harkitsemaan työnsä riskejä. se vie toivon myös niiltä joiden puolesta aktivistit työskentelevät. nämä asiat huumekauppaan liittyvät ilmiöt ja ihmisoikeudet tulee nostaa tapetille myös toukokuussa kun pohdimme yhteistyösuunnitelmia seuraavassa eu meksiko huippukokouksessa. kiitos. Kiitoksia kollega Korhola. Sitten kollega Tikau, yksi minuutti. Dank, herr president. Guvernul mexican trebuie să-și un angajament. Kiitoksia, puhemies. Meksikon hallituksen on sitouduttava huumekaupan vastaiseen taisteluun ja ihmisoikeuksien puolustajien suojaamiseen ja Tihuanan ja Huoresin kaupungit olivat maailman kymmenen vaarallisimman kaupungin joukossa vuonna 2009. Vuonna 2007 15 000 ihmistä on kuollut Meksikossa huumeiden vastaisessa taistelussa ja vuonna 2009 yli 7 000 ihmistä sai surmansa. Nuoret ja naiset ovat ne, jotka eniten kärsivät väkivallasta ja huumeiden käytöstä, ja Meksikon talouskriisi voi johtaa myöskin sosiaaliseen konfliktiin. Köyhyys, koulutuksen puute ovat pääsyitä huumeiden käytölle. Vuonna 2010 Meksikossa 7,5 miljoonaa nuorta eivät ole mukana koulutusjärjestelmässä, he eivät pääse, heillä ei ole kunnollista mahdollisuutta elämään. Ja meidän täytyy vahvistaa vuoropuhelu Meksikon kanssa, jotta voimme parantaa taloudellista ja sosiaalista turvaa ja oikeusvaltion asemaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Tikau. Sitten kollega Poselt. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, me usein täällä käsittelemme diktatuureja. Meksikoille diktatuuri vaan demokratia. Me usein käsittelemme vaikeita ihmisoikeusloukkauksia yksittäistapauksissa. Tämäkään ei päde Meksikoon. Meksikossa äh, kysymys on siitä, että tämä suuri demokratia, joka on meille strateginen kumppani, on jo vuosikymmenten ajan kärsinyt vaikeasta ja kenties jopa kuolettavasta sairaudesta ja siksi on oikeata löytää oikeat hoitomuodot ja oikeanlaiset lääkärit presidentti Calderon ja hänen kanssahallitsijansa ovat tämä lääkäri. He eivät tietenkään saa, eivätkä voi käyttää mitä tahansa terapiaa tai hoitomuotoa, mutta meidän täytyy tukea heitä ja sen takia minusta päätöslauselman kohta 12 on niin tärkeä. Se, jossa sanomme, että meidän täytyy voimakkaammin käyttää omaa rahoitusinstrumenttia, jotta voimme tukea Meksikon hallitusta oikeusvaltiota ja oikeusvaltion mukaisia struktuureja valtion rapistumista vastaan, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ja rankaisemattomuutta vastaan, jota täällä on aivan oikein kritisoitu. Sitä me emme kuitenkaan voi tehdä jäädyttämällä omia kontaktejamme, vaan vahvistamalla niitä. Kiitos. Kiitoksia kollega Posselt. Sitten tulemme Catch the Eye-vaiheeseen. Kollega Vilad Muon, yksi minuutti, olkaa. A todos nos preocupa el incremento de violencia. Meitä kaikkia huolestuttaa huoreisen väkivallan lisääntyminen mutta kaikki toimet, joihin Meksikon viranomaiset ovat ryhtyneet, voidakseen tehokkaasti puuttua tähän ongelmaan. Tuen tätä taistelua, jonka, jota presidentti Calderon käy huumekauppaa vastaan. Se uhkaa meitä kaikkia. Meidän täytyy tässä taistelussa auttaa Meksikon instituutioita. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana Meksikossa on ollut hyvin myönteistä kehitystä poliittisesti ja hallituksessa. Calderon on toteuttanut uudistuksia tiukalla kädellä ja Meksikossa on myöskin otettu nyt enemmän vastuuta kansainvälisesti ja se ottaa aktiivisesti osaa esimerkiksi YK ja G20-kokouksiin. Meidän pitäisi perustaa strateginen unioni Meksikon kanssa ja tämähän onnistui vuonna 2008. Ja toivottavasti Madridin huippukokouksessa toukokuussa voidaan esittää kunnianhimoinen suunnitelma, jotta EU ja Meksiko voivat tehdä useita asioita yhdessä sekä kahden yhteisesti että monen keskeisesti, jotta yhdessä voimme puuttua näihin uhkiin ja haasteisiin, huumekauppaan ja muihinkin järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin. Kiitos. Kiitoksia kollega Milan Mon. Ja viimeiseksi Catch the Eye-vaiheen lopuksi annan vielä kollega Chanokille puheenvuoron. Kiitos. Meksiko on ollut jo pitkään käytävä maailman suurimpien hu- huumemarkkinoiden äärelle Yhdysvaltojen, Yhdysvaltoihin. Lisäksi Meksiko itse, siellä on 150 miljoonaa kansalaista ja valitettavasti siitä on tullut valtaisat kokainimarkkinat ja nuoret erityisesti ovat lisänneet kokainin käyttöä. Meksikon tilanne on huononemaan päin. Yhä kauhistuttavimpia murhia, toimittajien murhia tapahtuu. Köyhyys, työttömyys, niiden lisääntyminen ei edesauta tämän laittomuuden tilan ratkaisemista. Calderonilla on valtaisat haasteet, mutta se on päättäväisesti, hän on päättäväisesti päättänyt tarttua niihin. Meidän tulisi tukea häntä siinä, kun hän pyrkii uusimaan, uudistamaan poliisivoimia ja myöskin pyrittiin ratkaisemaan nämä yhteydet huumekartellien ja lakiviranomaisten välillä. Meidän tulisi mahdollistaa hätätoimenpiteet tällä alueella. Tenok, Kiitos kollega Tanok, eli Catch the Eye-vaihe loppui tähän ja lopuksi sitten komission jäsen Potocnik, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Ennennäkemätön väkivallan nousu on luonut Meksikoon epäturvattomuuden tunnetta kansalaisten piiriin. Ja Meksikon presidentti tietysti on huolissaan tästä tilanteesta. Meksikon viranomaiset suhtautuvat asiaan vakavasti ja ovat ryhtyneet monenlaisiin toimiin puuttuakseen näihin ongelmiin. Presidentti Calderon käy sotaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, se on hänen painopistealueensa. Hyvin paljon sotilaita on nyt pantu taistelemaan rikollisuutta vastaan ja Meksiko ponnistelee valtavasti vahvistaakseen lakia ja oikeusjärjestelmää. Elokuussa 2008 turvatoimia hyväksyttiin ja tarkoituksena on todeta, että Meksikon oikeusjärjestelmää tulee vahvistaa. Asia käsiteltiin kongressissa vuonna 2008 ja näin voidaan puuttua suurempiin systemaattisiin ongelmiin, joita on rikosjärjestelmässä Meksikossa ja vaikka tiedämme, että näiden uudistusten täytäntöönpano vaatii hyvin pitkän ajan sitoumusta. Meksiko myöskin ponnistelee vastatakseen ihmisoikeusrikkomuskysymyksiin, erityisesti se, miten järjestäytyneet rikolliset vaikuttavat ilmaisuvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen, ja EUhan on saanut kuulun näistä ongelmistaan kansalaisjärjestöiltä. Meksikon hallitus on perustanut erilaisen syyttäjän viran niitä vastaan, jotka ovat hyökänneet toimittajiin kohtaan. Ja on myöskin muita puutteita, joihin tulee puuttua. Väkivalta naisia kohtaan halutaan poistaa. Ja on nimitetty myöskin tähän asiaan erityinen syyttäjä. Ja myöskin laissa halutaan nyt estää ihmiskauppa. YK on ihmisoikeusneuvoston jäsenenä Meksiko on sitoutunut suojelemaan ihmisoikeuksia ja se on avoin kansainvälisesti ihmisoikeuskysymyksissä. Ihmisoikeuksien puolustaminen kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torinnassa heijastuu suosituksissa, jotka Meksiko hyväksyi osallistuttuaan YK kausittaiseen tarkasteluun, ja Meksikko on valmis keskustelemaan Euroopan unionin kanssa kaikista näistä kysymyksistä, ja äskettäin EU-Meksikoon kokouksessa Brysselissä 26.–27. marraskuuta 2009. Tällä alalla on hyvin hyvää yhteistyötä ja 3. ja 4. joulukuuta 2009 EU ja Meksiko Cancunissa järjestivät kansainvälisen seminaarin liittyen väkivallan perusteltuun käyttöön ja ihmisoikeuksiin. Ja seminaarissa kuultiin asiantuntijoita ja käsiteltiin poliittisia asiakirjoja, mitä tulee paikallisten poliisien rooliin. Ja asiakirja esiteltiin paikalliselle kongressille seminaarin jälkeen. Ja aloite täydentää äskettäin hyväksyttyä lakia, jolla uudistetaan oikeusjärjestelmää, ja se saatetaan myöskin toistaa muissa osavaltioissa. Uskomme, että EUn ja Meksikon yhteistyö on paras puitteisto EUlle tukea Meksikoa ja oikeusvaltioperiaatetta ja strateginen kumppanuus, josta tällä hetkellä neuvotellaan, toteaa, että perustetaan EU-Meksikon muodollinen poliittinen vuoropuhelu poliittisissa kysymyksissä, turvallisuuskysymyksissä ja pitää myöskin lisätä yhteistyötä EUn virastoihin esimerkiksi Sipol, Europolin, Eurojustin ja huumeiden tarkkailukeskuksen välille. Me myöskin tuemme vuoden 2000 2004-2007 hankkeita, joilla vahvistetaan Meksikon oikeusjärjestelmää ja me haluamme vahvistaa yhteistyötä edelleen vuonna 2011-2013. Lopuksi on selvää, että Meksikossa on suuria haasteita, mitä tulee julkiseen turvallisuuteen ja ihmisoikeuksien noudattamiseen. Se ei ole helppoa ja tilanne ei ole mitenkään ihanteellinen, mutta myöskin voidaan todeta, että se nyt osoittaa halukkuutta toimia niin, että voidaan turvata turvallisuus ja ihmisoikeudet, joten me jatkamme Meksikon tukemista näissä ponnisteluissa. Kiitokset komission jäsen Potocnik. Ja näin keskustelu on päättynyt tästä aiheesta. Äänestys on sitten viimeisen keskustelun jälkeen. Etelä-Korea kuolemanrangaistus julistettu lailliseksi.